All ah, right. Please, colleagues, take your seat. Olkaa hyvä ja istuutukaa alas. Aloitamme äänestyksen. First vote is a roll call. First vote is a roll call. Now the first vote is... Ensimmäiseksi äänestämme nimenhuntoäänestyksenä, joten laittakaapa kortit laitteisiin.